Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Hyvät kollegat, sen jälkeen kun nyt tänne kollegoita pikkuhiljaa saapuu paikalle, niin voimme ehkä aloittaa kokouksemme nyt. Minulla on se vakaa aikomus, että ne kollegat, jotka haluavat katsoa futista jälkikäteen, jotta näille kollegoille siis äh, annetaan siihen mahdollisuus, niin minulla on vakaa aikomus nyt käsitellä kaikki nopeasti catch the eye-menettelyä ei välttämättä edes tarvita, koska täällä ei ole paljonkaan kollegoita. Ehkä kaikki istuvat jo telkkarin edessä tai vielä telkkarin edessä. Ensiksi esityslistan kohta yksi. Onko vastalauseita esityslistaan ei ole ilmeisesti, joten esityslistan kohta kaksi. Onko teillä jonkinlaisia vastalauseita kokouspöytäkirjojen hyväksymisestä 23. 24. huhtikuuta, 16. 17. toukokuuta, 22. toukokuuta ja 4. kesäkuuta. Onko teillä vastalauseita tai jotakin muuta sanottava näistä? Ei ilmeisesti ole, Joten seuraavaksi esityslistan kohta kolme puheenjohtajan ilmoituksia. Niitä ei ole, joten siirrymme heti seuraavaan esityslistan kohtaan kohtaan neljä. Eli Jeppe Kofodin mietintö arvonlisäverojärjestelmien tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaisen sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottaminen jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten. Tänään käsittelemme tarkistukset. Ensiksi Esittelijä saa viideksi minuutiksi puheenvuoron. Suomen tulkit ilmoittavat tässä vaiheessa, että uusien tulkien työ, äh, useat tulkien työehtoja koskevan riidan, riita jatkuu. Valitettavasti emme siis pysty tänään tekemään yliaikaa töitä. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollegat näistä tarkistusehdotuksista. Ne olivat oikein mielenkiintoisia, näin voin sanoa. Minä olen katsonut nämä tarkistusehdotukset läpi ja vaikuttaa siltä, että voimme kyllä saada hyvän, laajan enemmistön ja kompromissit vievät myös eteenpäin. Täällä on paljon tarkistuksia, joista on hyötyä, toistuvat selventäviä ja on myös hyviä viittauksia Moni menee saman suuntaan näistä tarkistuksista ja niillä katetaan samoja poliittisia kohtia niin kuin alkuperäisessä mietintöluonnoksessa. Ja tässä mielessä aion ehdottaa kompromisseja tarkistuksien pohjalta ja ne jaetaan varjoisettelylle ennen varjoisittelyn kokousta ensi viikolla. Ennen kuin mennään tähän tärkeään vaiheeseen. Haluaisin esittelijänä vähän kommentoida sitä, miten haluaisin tätä asiaa tulevaisuudessa käsitellä. Haluan, että meillä on avoin kaikki mukaan ottaa prosessi ja tältä osin minulle esittelijänä kolme asiaa on erityisen tärkeää. Ensinnäkin en halua, että tekstiä mitenkään heikotetaan tai vähennetään sen aluetta. On huomioitava se, että tarvitaan kiireesti selvennystä ALV-asioihin rajat ylittävästi ja tarvita myös tehokkaat mahdollisuudet estää ALV-petoksia. Nämä molemmat asiat on saatava pakettiin mukaan. Ja toiseksi minä pyrin pitämään yllä tässä katetun alan, eli meillä ei pidä olla mitään uusia eh, pikapaikkauksia tai poikkeuksia. Ja kolmanneksi haluan tehdä kaikkeni, jotta nopeasti saadaan ratkaisu aikaiseksi. Kiitos, tämä oli lyhyt puheenvuoro. Kiitos paljon Jeppe, puhuit vain kaksi minuuttia viiden sijaan, olet sankari. Sitten Evana Maletecin puolesta puhuu Burkhard Paltz. olkaa, olkaa hyvä. You chair. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset tietenkin Jeppelle tästä lyhyestä alustuksesta. Kollega Malitic pyysi minua välittämään seuraavanlaisen viestin. hän on aiheeseen liittyvä varjoesittelijämme. 25 vuotta sitten tämä ratkaisumalli saatiin työstettyä ja se osoittaa, että kuinka tällaista väliaikaista ratkaisumallista tulee pysyviä. Nämä ovat kuitenkin vain pikaratkaisuja, kunnes lopullinen järjestelmä astuu voimaan, eli missä sovelletaan kohdejäsenvaltioperiaatetta. Muutokset johtavat uudenlaiseen konseptiin, jota kutsutaan nimellä luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen. Nyt täytyy miettiä, että kannattako ryhtyä pikaratkaisuun vai odottaa lopullista ratkaisumallia, eli lopullista järjestelmää. Jos halutaan edetä nopeasti, niin kollega Malitits on esittelijän kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy ensinnäkin katsoa, mitkä ovat nämä konseptit ja eh, kriteerit ja eh, täytäntöönpano säädökset ja mitä tulee yhden luukun järjestelmään, kohdejäsenvaltion järjestelmässä, Se tarkoittaisi melkoista hallinnollisen taakan kasvua pk-yritysten keskuudessa. Eli tässä pitäisi yrittää käyttää keskitetyn asiointipisteen järjestelmää. Varjoesittelijän mielestä on tärkeää myöskin ottaa käyttöön riitojen ratkaisujärjestelmä – joka olisi online-pohjainen. Näin riidat voidaan ratkaista silloin, kun kahdenkeskinen riitojen ratkaisu ei johda tuloksiin. Ja tällainen riitojenratkaisujärjestelmä pitäisi sisällään myöskin ratkaisumalleja sen suhteen, että miten pitäisi toimia riitojen ratkaisutilanteessa. Tämä foorumi olisi helposti helppokäyttöinen, selkeinen, raja, aikarajoinen. Eli Ivana haluaa korostaa nimenomaan sitä, että yhtenäisen järjestelmän käyttöön ottaminen laskisi kustannuksia, vähentäisi petosten määrää ja yksinkertaistaisi myöskin arvonlisäveroon liittyviä menettelmiä. Näin vahvistettaisiin myöskin sisämarkkinoita ja annettaisiin parempia mahdollisuuksia rajat ylittävälle kaupankäynnille. Meidän täytyy myöskin huomioida teknologian edistyminen ja digitalisaatio, miten ne ovat vaikuttaneet liiketoimintamalliin ja otettava huomioon myöskin liiketoiminnan globalisoituminen. Kiitoksia. Kiitos Burkhard. Sitten ECR nimissä Sander Luones. Kiitos puhemies, kiitos myös Jeppelle esittelijänä. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että meidän pitää modernisoida eurooppalaista ALV-järjestelmää, vähentää hallinnossa taakkaa ja myös puuttua ALV-petoksiin. On hienoa kuulla, Jeppe, että yritämme nyt päästä nopeaan sopimukseen. Olen aivan samaa mieltä sen tarpeellisuudesta. Ehkä yleisemmin ottaen ensiksi ja sitten vielä tarkemmin näistä pikaratkaisuista. Me ymmärrämme perustelut sille, miksi muutettaisiin tätä kohdejäsenmaa periaatetta varmasti viime, viime kerran kommentit olivat myös selvät. Meidän pitäisi katsoa myös PK-yrityksiä ja hallinnollista taakkaa. Tarkistus menivät myös tähän suuntaan. Pääkysymys ei ole niinkään se, siis ymmärrämme kyllä perustelut, mutta kysymyksenä kuuluu, kysymys kuuluu, miten tämä käytännössä tote, toteutetaan, mutta e, entä sitten oikeudellinen puoli, jos tässä yritämme kurottaa tähtiin asti, jos siis pyrimme liiallisuuksiin, katsommeko siis soveltamisalaa vai ei, se on oikeastaan perustelu meidän tarkistuksellemme. Meillä on pe- pe- vielä tarkistuksia soveltamisalan kaventamisesta, sillä me haluaisimme se oikeudellista monimutkaisuutta kyllä, kyllä välttää ja saada nämä pikaratkaisut mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja se on tässä siis perustelut meidän tarkistuksillemme. Kiitos. Kiitos Sander. Ja sitten ALDE-ryhmän varjoesittely olisi Thierry Cornille oikeastaan, mutta hän ei ole paikalla. Onko joku muu Aldesta, joka haluaisi puhua Alden nimissä? Seuraavaksi sitten Molli Scott Kato vihreistä. Kiitos Piri ja kiitos Jeppe tästä työstä ja näistä johdantosanoista. Me voimme yleisesti ottaen yhtyä tämän ehdotuksen, kun kollegat ovat sanoneet, että se yksinkertaistaa ALV-järjestelmää, näin pystytään puuttumaan ALV-petoksiin ja on hyvä, että tästä monimutkaista siirtymävaiheen järjestelystä mennään lopulliseen järjestelmään. Se, että otetaan mukaan luottoksi tunnustettu verovelvollinen, ja tämä tarkoittaisi sitä, että näissä tapauksissa eh, kohdemaassa maksettaisiin ALV. Tämä on hyvä ehdotus siksi, että tämä yksinkertaistaisi toimintaa silloin, kun henkilö on tunnustettu luotettavaksi verovelvolliseksi, mutta kuitenkin moni meistä on työstänyt eri yhteyksissä ALV-kiertoa ja tiedetään, että on aina olemassa porsan reikiä ja pitää olla hyvin varovaisia, kun lakeja säätää. Ja siksi voimme tukea kyllä ajatusta periaatteessa, että tällainen luotettava tunnustettu, luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen otettaisiin käyttöön tämä käsite, mutta sitten meillä on kuitenkin nämä tarkistukset 40, 3, 7 ja 51, joita me esittäneet. Siellä on esimerkiksi eh, sellainen ehdotus, jos ollaan, on rikosrekisteri merkitty, niin voisi tätä statusta saada. Ja on muitakin ehdotuksia. Ja siksi on varmistettava, että tässä todellakin nämä ehdot toteutuvat, että ihmiset eivät voi lähteä väärin väittämään, että he ovat luottoksi tunnustettu verovelvollisia. Mutta mielellämme käymme tästä keskustelua varjoistelijan kokouksessa ensi viikolla. Ei ihan varmasti jonkunlaisia hyviä kompromisseja löytyy. Kiitos. Kiitos Mali. Seuraavaksi GUE NGL-ryhmän varjoesittelijä olisi Dimitrios Papadimoulis. Valitettavasti puheenjohtajalla ei ole mikrofonia päällä. Häntä on vaikea ymmärtää siksi. Ja Barbara Kappel olisi ENF-ryhmän varjoesittelijä, mutta hänkään Puheenjohtaja pyytää anteeksi, nyt hän laittoi mikrofonin päälle. Niin, <clears throat> ajattelin antaa puheenvuoron Dimitrios Papadin Muulikselle GUE NGLstä ja Barbara Kaapeli ENFstä, mutta kumpikaan näistä kollegoista ei ole paikalla, joten annan puheenvuoron suoraan takaisin esittelijä Jeppi Kofodille. Uh, Paljon kiitoksia. Kuten totesin, niin kompromissia työstetään ensi viikolla varjoesittelijöiden kokous ja uskon vakaasti, että saamme nopeasti hyvän ratkaisumallin aikaiseksi. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Kiitos paljon vain muistutukseksi, että meillä on 3. syyskuuta äänestys Ekon valiokunnassa ja täysistunnossa äänestetään luultavasti ensimmäisellä lokakuun täysistuntoviikolla. Ja sitten seuraavaksi esityslistan kohta 5. Neuvoston direktiivi direktiivin 2006-112 muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta. Esittelijä on Tibor Zani SD-ryhmästä. Hän saa ensiksi puheenvuoron. Ole hyvä. Peter. Kiitos Peter. Ensinnäkin haluaisin kiittää sinua ja kaikkia varjoesittelijöitä tästä hyvin hyvästä yhteistyöstä. Me saimme 52 tarkistusta eri poliittisilta ryhmiltä ja yhteisymmärryksestä on osoituksena se, että tarkistuksia tuli melko vähän ja tarkistusten sisältö ei myöskään kovinkaan ole eroa, tarkistukset eivät kovasti eroa toisistaan. Olemme saaneet myös aikaiseksi kompromisseja niille on melkein kaikille jo saatu aikaiseksi enemmistö. Minun tietoni mukaan suurin osa parlamentin jäsenistä on jo samaa mieltä siitä, tästä perusperiaatteesta, nimittäin siitä, että on tarvetta korvata nämä nykyiset väliaikaiset järjestelmät ja myös taata kaikkien jäsenvaltioiden tasa-arvoinen kohtalo ja lisäksi meidän on saatava ratkaisu ALV-järjestelmän sirpaloitumiselle, joka on myös este sisämarkkinoilla. Me olemme samaa mieltä myös komission ehdotuksesta tästä lopullisesta ALV-järjestelmästä, joka koskee siis jäsenvaltion välistä kauppaa. Tämä perustuu siis siihen periaatteeseen, että verotetaan kohdejäsenvaltioista jäsenvaltioista poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä näistä harmonisoidusta ja vähemmän rajoittavista säännöistä, jotka määrittelisivät tämän vähimmäismäärän 0-5 prosenttiin. Ja lisäksi olemme samaa mieltä negatiivisesta luettelosta, jossa siis määritellään, mitkä tavarat ja palvelut ovat sellaisia, että niihin ei alennettua ALV-kantaa saa soveltaa on tullut myös tiettyjä tarkastuksia niin sanotusta positiivisesta luettelosta esittelijänä. Mielestäni on tärkeää, että alennetut kannat ja ALV vapautukset myös hyödyttäisivät, hyödyttäisivät loppukuluttajaa. Etusijan pitäisi saada sellaiset palvelut ja tavarat, joilla on myönteisiä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Me haluaisimme myös kannustaa jäsenvaltio olemaan käyttämättä näitä alennettuja ALV-kantoja haitallisiin tai luksustuotteisiin. Pitäisi äh, edistää sisämarkkinoita ja erityisesti keskittyä PK-yrityksiin. Pitäisi myös luoda äh, Euroopan unionin ALV-verkkosivusto, jossa voitaisiin antaa yrityksille nopeasti tietoja ALV-järjestelmistä eri jäsenvaltioissa. Haluaisin kiittää vielä kerran varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, joiden panos todella auttoi minua parantamaan tätä tärkeää ehdotusta. Jatketaan siis tätä hyvää työtä. Kiitos hyvästä yhteistyötä, yhteistyöstä. Näin voimme parantaa tätä tekstiä entisestään. Kiitos. Kiitos Tibor. haluaisin, ennen kuin annan puheenvuoron, haluaisin sanoa vielä, että 26. lokakuuta, lokakuuta puhuttiin, että pidettäisiin erityinen istunto, mutta silloin ei tiedetty näistä futiksen MM-kisoista. Werner, ole hyvä. Niin, anteeksi, en tiennyt, kuka on puheenjohtajan pallilla ja kollegani sai jo puheenvuoron mutta muistetaan vaikkapa sellainenkin, että kollega Gualtieri yleensä aloittaa 10 minuuttia myöhässä. Mutta oli miten oli. Nyt meillä on tämä teksti edessä, siitä on keskusteltu ja pitkälti olemme jo samoilla linjoilla. Kyse on eräänlaisesta kompromissisarjan alusta – Nämä kompromissit perustuvat esitettyihin tarkistuksiin. Jos tarkistuksia katsotaan, niin niissä keskitytään lähinnä siihen kysymykseen, että miten voisimme saada järkevän ehdotuksen työstettyä neuvostolle ja tietenkin parlamentin täysistunnolle. Kolmas päivä syyskuuta on tarkoitus äänestää asiasta, joten kyllä meillä on aikaa keskustella kompromissitarkistuksista ja erityiskiitos esittelijälle erinomaista yhteistyöstä. Suurempia ongelmia ei ole ilmaantunut. Ja teksti, sehän hyväksytään neuvostossa yksimielisyydellä ja tästäpä syystä parlamentilta kaivataan todellakin seikkaperäistä tekstiä. Ja näin tuleekin toimia, niin kuin Lissabonin sopimuksen mukaisesti erinäisillä aloilla tehdäänkin. Joitakin poikkeuksia vielä on olemassa. Mutta mitä tulee kansanpuolueen kantaan, niin voin todeta sen verran, että jos katsotaan tätä ehdotusta ja lopullista ratkaisumallia, niin alennetun kannan käyttökohteita pitää laskea. Tällä hetkellä niitä on noin 400 kappaletta ja tämä perustuu 90-luvun ALV-direktiivin mm tarinaan. Mutta me haluamme kuitenkin välttää sellaisen tilanteen syntymiseltä, että me hyväksyisimme jotain muuta kuin mitä sähköisiä kirjoja koskevassa tekstissä on lausuttu. Jos katsotaan komission ehdotusta ja mainintaa negatiivisesta luettelosta sitä voidaan kyllä pitää hyvänä asiana, mutta tätä luetteloa pitäisi päivittää säännönmukaisesti vähintään kahden vuoden välein. Ja kaikki ryhmät ovat samaa mieltä sen suhteen, että järjestelmän pitää olla helpompi, helpommin työstettävissä pk-yritysten näkökulmasta katsottuna ja että kaikki voivat saada myöskin nopeasti päivitettyä tietoa käyttöönsä. Vihreät ovat esittäneet arveluttavan tarkistuksen, eli mitä tulee tähän alennetun ALV-kantaan, niin sen lisäksi pitäisi ottaa käyttöön vielä erittäin alhainen ALV-kanta, eli alle 5 prosentin ALV-kanta. Esimerkkejä löytyy erinäisistä jäsenvaltioista. tässä syystä tämä asia täytyy ottaa esille. Neuvostohan on päättänyt 15 prosentin alarajaan liittyen oman ehdotuksensa. Esittelijä ehdottaa ylärajaksi 25 prosenttia ja muistaakseni jo 15 vuotta sitten yritettiin edetä samalla tiellä, mutta neuvosto haroi vastaan. Saanen muistuttaa teitä siitä, että on olemassa vain ja yksi jäsenvaltio, jossa käytetään korkeampaa kantaa kuin 25 prosenttia, eli Unkari. Siellä käytetään 27 prosentin kantaa. Ei se minua haittaa, jos tätäkin haluttaisiin lähteä täällä laskemaan, mutta kuten sanottu, vain ainoastaan yksi jäsenvaltio on toiminut tällä tavalla. Seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa varmaan aika juoheasti pääsemme asiaa käsittelemään ja asia saadaan sitten täysistunnossa hyväksytettyä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi ECRn varjo esittelee Sander Lunes. Hän on ilmeisesti lähtenyt pois salista. Onko Thierry Cornille Alden, Alsta täällä? Tai haluaisi joku muu käyttää puheenvuoron Alden puolesta? Olkaa hyvä. Grupa EKR Puheenjohtaja. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun saan kiinnittää huomionne siihen, että nyt kannattaisi kyllä pitää maltti mielessä. Hätäily ei kannata. Eri ALV-kannat hankaloittavat rajat ylittävää kaupan käyntiä. Toki voimme sanoa, että erityismääräyksiä voitaisiin käyttää, mutta en tiedä, miten tämän soveltamista voitaisiin rajata. Toivomme siis esittelijältä ymmärtämystä tämän suhteen. Ja meidän täytyy varmistaa, että valvontajärjestelmäkin toimii. Mitä tulee vihreiden ja sosiaalidemokraattien ehdotukseen, niin sitä emme voi hyväksyä. Olemme sitä mieltä, että jäsenvaltiot itse voivat tehdä aiheeseen liittyvät päätökset. Eli ALV-kanta lyödään siltä pohjalta lukkoon, mikä on kansallisen talouden kannalta paras ratkaisumalli. Muuten tässä syntyy liikaa väärinkäytöksen mahdollisuuksia. Ja muihin vaatimuksiin, muun muassa laskutukseen liittyen, kyllähän me tarvitsemme tiettyjä vaatimuksia, laskutukseen liittyviä sääntöjä ei noin vaan voida poistaa, sillä jos syntyy tilanteita, niin jotain pitää olla mustaa valkoisella käytettävissä. Meidän mielestämme on aika lailla yllättävää, mitä tähän liittyen on esitetty. Eli Mielestämme nämä raja-arvot on vedetty liian korkealle, joten emme voi tätä hyväksyä ja tämä olisi liian suuri hallinnollinen taakka myöskin yrityksille. Lisäksi olemme sitä mieltä, että esitetyt määräajat ovat aivan liian lyhyet. Tämä teksti tietenkin vaikuttaa myöskin muihin asiakirjoihin ja me tiedämme, ettei tällaista järjestelmää kansallisella tasolla olisi helppo soveltaa. Eli tässä vaiheessa emme voi vielä sanoa, että olisimme valmiita tukemaan tätä ratkaisumallia. Hyvä kollega Osok, tämä liittyy seuraavaan esityslistan kohtaan, sillä nyt oletan, että puhuit esityslistan kohdasta kuusi, mutta olemme nyt käsittelemässä vielä esityslistan kohtaa viisi, mutta otamme huomioon nyt jo puheenne. Nyt sitten esityslistan kohdasta viisi vielä Molly Scott Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain, että pantaisiin ylös se, että minuakin kiinnostaa jalkapallo, vaikka olen naispuolinen henkilö. Tietysti huominen peli kiinnostaa enemmän kuin tänään. Kohta joudun lähtemään live-kokoukseen, mutta aivan ensiksi haluaisin Sanjin tekstiin sanoa ja sitten Tom Vannen Kendeleren osalta, jos se nyt sanoin oikein. Oli hienoa nähdä, että komission ehdottomat maksimikynnystä 85 000 euroa. Tämä on tietysti tärkeää yhdistyneen kuningaskunnan yrityksille. Mutta jos ajatellaan Sanjin ALV-tekstiä, meillä oli varjoesittelijän hyvä kokous viime viikolla. Emme saaneet mitään kompromissia aikaiseksi, mutta tulimme kuitenkin toimia. Tämä oli hienoa. Ja päätettiin, että voidaan olla eri ehdotukset eri kohdista 38 esimerkiksi, jossa sanotaan, että ALVllä pitäisi olla oikeus käyttää kahta allennettua eh, ALV-kantaa, ja tästä Langenpissin puhui, hän ei sitä kovasti pyy- pitänyt. Eli tässä olisi kaksi eri kantaa, ja ajatus on, että tämä yksinkertaistaisi asioita, jos yritykset helposti tietävät, että alennettu alvetaso on käytettävissä. Tämä olisi joka 50 prosenttia sen sieltä, jokainen maa voisi itse päättää. Sitten 54 on toinen tärkeä tarkistus ja tämä on sellainen suojelauseke, jonka komissio on ottanut käyttöön, jotta jäsenvaltiot eivät ota liikaa käyttöön alentoja alve kantoja. Meidän mielestämme pitäisi olla painettu keskiarvo ja tällä hetkellä EU-jäsenvaltiot kaikki tämän 15 prosentin yläpuolella. Tämä tarkoittaisi, sitä, että jäsenvaltiot paremmin valitsisivat nämä alennut ALV-tuotteet. Tämä koskisi erityisesti, erityisesti sellaisia maita kuin Luxemburg tai Malta, jossa on aika alhainen yleistaso ja näin joustuvuutta olisi vähän vähemmän. Eli katsokaapa näitä tarkistuksia ja miettikää, voitko niitä tukea. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos, Molly. Kue NGLn varjoesittelijä Miguel Viegas ei ole vieläkään paikalla, eikä muu, äh, ketään muutakaan Kue NGLstä, joten annan puheenvuoron takaisin Tibor Zanille, jos kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa eh, menettelyssä ilman puheenjohtajan listaa. Ei ilmeisesti, joten ole hyvä Tibor. Kiitos Peter. Kyllä olemme käyneet keskusteluista juuri näistä asioista ja haluaisin vain sanoa, että meillä on yhteinen ymmärrys tietystä asioista ihan maalaisjärjenkin pohjalla. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, ja tämä on tärkeää siitä nimittäin, että meidän on annet, siirrettävä syy pois EU-instituutiolta ja annettava täysi vastuu jäsenvaltioille. He, ne voivat itse päättää, että tietyissä rajoissa ottavat käyttöön tietyt ALV-kannat. Haluaisin korostaa, että meidän päätarkoituksemme oli se, oli se että saadaan selkeyttä ei pelkästään jäsenvaltioille, mutta myös yrityksille, ennen kaikkea PK-yrityksille, selkeyttä sääntöihin. Pääinnovaatio meidän mietinnössämme on se, että otettaisiin käyttöön tämä ALV-tiedotussivusto. Tämä on siis parlamentin pääpanos tähän kokonaiskeskusteluun. Varmasti tämä on tervetullut innovaatio varsinkin pk-yritykset varmasti tulevat siihen olevaan tyytyväisiä. Palaisin vielä EPPn varjoesittelijän kommentteihin ja sanoisin, että meidän ehdotuksemme siitä, että määriteltäisiin ALV-kannalle myös yläraja, eli 25 prosenttia. Tiedän, että nykyään vain yhdessä jäsenvaltiossa on tämä korkea ALV-aste, mutta laitetaan nyt stoppi sellaiselle, että joku muukin jäsenvaltio voisi ryhtyä tällaisiin korkeisiin ALV-kantoihin. Joka tapauksessa olemme saaneet nyt kaiken palautteen, ei ole mitään väärinkäsityksiä, karkeita väärinkäsityksiä tai suurta kiistaa, joten uskon, että syyskuuhun mennessä saamme hyvän mietinnön aikaiseksi hyvässä yhteisymmärryksessä. Kiitos. Kiitos Tibor. Kolmas syyskuuta äänestämme Ekon valiokunnassa ja kuten edellisessäkin mietinnössä, tästäkin mietinnöstä äänestetään lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa. Ja sitten esityslistan kohta kuusi, nimittäin yhteinen A-arvon lisäjärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta. Tässä esittelijänä on Tom van den Kendelaare. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Belgia pelaa tänä iltana, joten yritän tehdä parhaani, jotta tämä asia etenisi sutjakkaasti. Ensinnäkin kiitokset näistä tarkistuksista, mieli- ja mielenkiintoisista keskusteluista varjoesittelyiden kokouksessa. Tarkistuksissa korostetaan juuri pk-yritysten taakan keventämistä. Nämä ovat tärkeitä tarkistuksia. Meillä ei ole varaa kompromisseihin ja tästäpä syystä haluammekin ensi viikolla äh, äänestyttää suurimmasta osasta näistä tarkistuksista erillisinä. Yeah. One second. There's, there's no French translation. There's kind... Tulkkausta Ranskaan päin ei ilmeisesti ollut. Eipä siinä mitään. Eli Ainoa kompromissimahdollisuus on se, että puutumme niihin pk-yrityksiin, joille komissio antaa mahdollisuuden käyttää mm, alviilmoitusta tai ei. Näinhän komissio ehdottaa. Muilta osin lähdetään harmonisoinnun tielle, eli näin nämä pk-yritykset saavat varmuuden siitä, että ei tällaista ilmoitusta tarvitse jättää, mutta jäsenvaltiot voivat pyytää tarvittaessa yrityksiltä tällaisia, mutta kylläkin yksinkertaistettuja ilmoituksia. Eli tällainen päätös voidaan tehdä. Eli meidän täytyy varmistaa, että hallinnollista takkaa kevenetään ja yhtä lailla korostan sitä, että online-kauppa helpottuu jatkuvasti online-maailmassa. Nykyinen alvijärjestelmä on tästä syystä vanhentunut, eli meidän täytyy muistaa, että jos nyt myy tuotteita online-maailmassa, niin saattaa olla, että joutuu jopa viisikin alvi-ilmoitusta jättää. Se on siis aivan turhaa ja me voimme tällä tekstillä osoittaa, että PK-yrityksille haluamme antaa mahdollisuuden näyttää täysimääräisesti digitalisoimisesta. Ja PK-yrityksille lankeava lasku mm, voi olla aivan liian suuri, jos järjestelmä on yhtä raskasoutuinen kuin nykyinen. Viittaan tässä alvikirjanpitoon, erilaisiin ilmoitusjärjestelmiin, mutta jos työntekijöiden määrä on alle 20, niin 7,40 prosenttia mm, rahoista menee näihin hallinnollisiin toimiin. Eli tässä täytyy tehdä kaikkemme, jotta tämä laskee entisestään. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevia kokouksia ja kommentteja sen suhteen, mitä näistä tarkistuksista ollaan mieltä ja varsinkin kompromissitarkistuksista. Kiitoksia. Sand. Kiitos. Seuraavaksi Alfred Sand, STTn varjoesittelijä. Basically, this... Kiitos. Periaatteessa tässä ei ole kyse ideologista ongelmasta, vaan siitä, miten kynnyksiä laitetaan ylemmästä alemmas ja PK yrityksillä halutaan lisää kilpailukykyä ja vähemmän ALV-taakkaa. Suurin osa seikosta, mistä pitää päättää, ei ole niinkään kompromissein, vaan tämä on ihan meppien subjektiivinen päätös, mitä kynnystä pidetään parhaimpana. Ehdotus on itse asiassa aika hyvä tekninen pyrkimys helpottaa tätä prosessia, eli me voimme siitä tukea erityisesti siksi, että siinä todellakin pyritään siihen, että PK-yritysten eh, rajat ylittävä toiminta helpotettaisiin ja tätä ei niin kovasti paljon ole nyt PK- ja mikroyritysten piirissä. On ehdotuksia online-rekisteröitymiseksi ja komission muitakin ehdotuksia, jotka ovat ihan sopivia, mutta meidän kannaltamme emme halua, että ALVE-prosessista tulisi tällainen veronkierto tai veronmaksajien eh, rahan väärinkäytön mahdollisuus. Eli tässä on useita tarkistuksia, jotka antavat jäsenvaltioiden olla tiukempia siinä, miten pk-yrityksiltä alveita kerätään. Tämä siitä syystä, että joissain maissa – saadaan aika paljon verotuloja pk-yrityksiltä, koska ne ovat tärkeämmässä asemassa kuin muissa maissa. Ja sitten kynnykset. Minusta meistä olisi parempi, että pitäyttäisiin komission alkuperäiseen ehdotukseen. Me olemme olleet yhteydessä yrityksiin ja teollisuuden edustaja, mutta näin on komissiokin tehnyt ja sillä on paljon kokemusta tästä. Eli kyllä minusta tuntui siltä, että ihan komission linjoilla pitäisi mennä. Mutta tarkistus viisi esittelijältä mielestäni ongelmallinen, koska se alentaa poikkeusrajaa. Tämä on alempi 15 000 raja. Minusta alempia rajoja ei pitäisi ottaa mukaan, sillä on sellaisia kansantalouksia, missä Tässä kuitenkin saadaan asiat tasapainotettua käyttää näitä alempia tasoja. Ja sitten on tarkoitus 33, siihenkin vastalause siinä nostetaan kynnystä pk-yritykselle neljän miljoonan niin siitä yli. Tämä on kyllä aikaan korkeakuuloinen luku, suoraan sanoen. Ja sitten on yksi tarkistus, jota me olemme esittäneet, mutta kukin päättäköön oman kokemuksensa pohjalta tarkastus yksi, jotta PK-yritys voisi saada kahden vuoden siirtymäkausi eikä yhden vuoden siirtymäkausi siellä ennen kuin poikkeusasemi menetetään. No tämä siitä syystä, että tällaisissa yrityksissä käy usein niin, että yhtenä vuonna ollaan ylhäällä ja toisena vuonna alhaalla. Jos jotain kahden vuoden mm, aikapuitteet ennen kuin päätetään, menetäänkö tämä poikkeusasema vai ei. Tämä tuntuu ihan järkevältä, mutta tietysti Tästä pitää päätös tehdä ennenkään ideologian pohjalta, vaan sen kokemuksen pohjalta, mitä peillä on ja miten ymmärretään oman maan yritysten ongelmat. Ja sitten voimme tukea myös sitä, että mm, muuttaisiin näitä täytäntöönpanopäiviä, niin kuin esittelijä on ehdottanut. Kiitos. ECRn kanta kuultiinkin kollega Osokilta jo tuossa aikaisemmin ja seuraavaksi Alden nimissä Karolin Anaktegal. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös Tomille kaikesta työstä tämän mietinnön eteen. Me olemme melko samalla linjoilla kuin Tom, ja meillä oli hyvin tehokas varjoesittelijän kokous kaksi viikkoa sitten, kun, kuten jo mainitsimme viime kerralla, ALDE tukee komission ehdotusta ALV-vapautuksen järjestelmän siirtäminen eurooppalaisesta vastuulle on tärkeää ja tämä on tärkeää myös PK yritysten tukemiseksi rajat ylittävässä kaupassa. Sama pätee ALV-sääntöjen lisäyksinkertaistamiseen. Se on tärkeää, jos todella me haluamme ottaa vakavasti yhteistä eurooppalaiset markkinat. Me olemme siis niiden tarkistusten takana, jotka puoltavat äh, VAT-sääntöjen laajempaa soveltamista pk-yritykseen. Me haluaisimme myös yhtenäisen yksittäisen äh, keskityn asiantopisteen pk-yrityksille. Meidän pitäisi aloittaa vaikutusten arvioinnilla siitä, onko tällainen keskitetty asiointipiste toteutettavissa. Tämä liittyy siihen, että on suuria eroja alv järjestelmien välillä eri maiden välillä. Ja lisäksi tähän liittyy kielimuureja. Ja minun mielestäni varjoesittelijöistä muutkin tukevat tätä suuntaa me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä lainsäädäntö pitäisi saada hyväksyttyä neuvostossa mahdollisimman pian. Tämä olisi eurooppalaisten yritysten hyväksi. Yritykset taas ovat tärkeitä ei pelkästään talouskasvulle, vaan myös vauraudelle Euroopassa. Kiitos Karelin. Vihreinen edustaja olisi Moli, mutta hän joutui lähtemään toisen kokouksen, siksi seuraavaksi Paloma López Permejo. Eh, bueno, lo... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Mielestämme tämä on erittäin tärkeä aihealue koko kansantalouden kannalta. Tuskinpa on liian vaikea päästä yhteisymmärrykseen kaikille. PK-yritykset ovat tärkeitä. PK yritykset ovat neoliberaalin ja talouskriisin myötä joutuneet hankalaan asemaan. Mutta nyt keskustelemme tärkeistä asioista. Hallinnollisen taakan vähentäminen PK-maailmassa, teknisiä toimenpiteitä tähän liittyen halutaan ottaa käyttöön. Tarkoituksena yksinkertaistaa menettelytapoja. Minä uskon, että tältä osin olemme pitkälti samoilla linjoilla, mutta uskon, että meidän täytyy panostaa vielä muihinkin tärkeisiin asioihin. Ensinnäkin meidän on pyrittävä varmistamaan, että jäsenvaltioiden harkintavalta ei johda siihen, että tilanne heikkenee. Ja suuret yritykset eivät saa käyttää järjestelmää hyväkseen. Tässä täytyy yhtäältä katsoa palveluita ja tuotteita pidettävä ne erillään toisistaan. Oikeusvarmuus ja avoimuus ovat erittäin tärkeällä sijalla. Ja tästäpä syystä toivoisimmekin, että esittelijä tekee vielä kerran kaikkensa varmistaakseen, että meidän tarkistustemme sisältö voitaisiin hyväksyä. Tässä voitaisiin lailla enemmistöllä tämä varmasti hyväksyä ja kannattaa varmasti ponnistella, jotta tämä onnistuisi. Kiitos. dank Kiitos Paloma. Onko muita puheenvuoropyyntöjä menettelyssä ilman puhujaluetteloa? Ilmeisesti ei ole joten annan puheenvuoron takaisin, takaisin Tomille esittelijälle. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ei mitään lisättävää. Kiitoksia. Puheenjohtajalla ei ole mikrofonia päällä. Häntä on vaikea ymmärtää. Oh. Ich darf nur kurz darauf hin... Anteeksi, haluaisin vain huomauttaa, että esityslistan kohdasta kuusi äänestämme valiokunnassa 11. heinäkuuta. Täysistuntoäänestys järjestetään syyskuun ensimmäisellä täysistuntoviikolla. Seuraavaksi esitys, esityslistan kohta seitsemän euroalueen talouspolitiikka. Yk Bajeda sijaistaa täällä Pervanche Perez. Merci beaucoup. Je vais, euh, euh... Kiitos oikein paljon. Minä eninkään puhu Ybajen sijaan tai sijasta, koska tämä olisi hyvin vaikeaa, mutta minä kuitenkin lukisin täältä ne seikat, jotka hän halusi mainita tässä vaiheessa keskustelua, jos ajatellaan euroalueen talouspolitiikkaa. Hän on ensinnäkin tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on 14. maaliskuuta raportista ollut yksimielinen, eli parlamentin esityksestä, koska komissio päätti ottaa mukaan sosiaalisemman ulottuvuuden talouspolitiikansa Tämä osoittaa, että ollaan kuunneltu tarkemmin sitä, mitä parlamentti on sanonut ja esittelijän tästä tyytyväinen, että väännetään julkista vajetta ja saadaan siihen rinnalle sosiaalisia oikeuksia Tämä ja on myös aktiivista työvoimapolitiikkaa. Kaikki tämä on hyvä asia, koska näin päästään täystyöllisyyden suuntaan ja laadukkaiden työpaikkojen suuntaan. Mutta esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että vielä pitäisi tehdä paljon, että voitaisiin vähentää epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuuksia. Jos ajatellaan palkkaeroja ja köyhiä työntekijöitä ja epätyvisiä työsuhteita ja siksi esittelijä korostaa näitä prioriteetteja, koska jos ei ole kunnon työtä ja oikeudenmukaisuudempaa solidarisuutta kansalaisten suuntaan, esittelen sitä mieltä, että Eurooppa Eh, ei toimi. Ja hän on korostanut myös sitä, että tarvittaisiin eh, aggressiivisen verokirjapolitiikan vastaista taistelua pitää varmistaa, että eh, valtion pystyssä ja voidaan kuitenkin lisätä yhteiskunnasta yhteenkuuluvaisuutta. Hän haluaa todellakin kohesiopolitiikkaa alueiden ja maiden välille. Tämä on keskeistä hänen mielestään ja siksi hän on sitä mieltä, että jatkossakin kohesi pitää asettaa etusijalle seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2020 jälkeen. Kohesiopolitiikka on pitkän ajan investointia kaikille Euroopan alueille. Näin voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä paikallisella ja alueellisella tasolla innovoivin ratkaisuun ja huomioidaan eh, ilmastokysymykset ja energiasiirtymä, eh, sosiaalinen osallisuus ja alueiden välinen solidarisuusia ollaan vakuuttuneita siitä, että kollegan kanssa voidaan tehdä hyvää yhteistyötä jatkossakin niin kuin tämän harjoituksen alkuvaiheessa. Kiitos. Dank, Pervanche. Kiitos, Pervanche. Ensiksi EPPn varjoesettelijä Tom van den Candelare. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja Alkoon, kollega Hyykpä Jelle, erinomainen, erinomaisesta työstä suuri kiitos. Mutta muutama huomio, joihin liittyen esitän tarkistuksen. Sitten solidaarisuus ja vastuullisuus. Ensimmäinen asia. Kohta 26, sen ensimmäinen virke pitää paikkansa. Eli tämä tasapaino vastuullisuuden ja solidaarisuuden välillä on erittäin tärkeä asia. Sitä ei tulisi vähätellä, mutta mietinnöstä löytyy mainintoja, joiden osalta voidaan puhua epätasapainotilasta kohta 14. Siellä puhutaan neuvoston suosituksesta, jonka mukaan jäsenvaltioiden pitäisi päästä tasapainoiseen tilaan, mikäli olemme ylijäämäisessä tilanteessa, mutta neuvosto sanoo myöskin, että jos on olemassa suuri alijäämä, niin niidenkin tulisi tehdä kaikkeensa päästäkseen tasapainoisen tilan. Tulen jättämään tarkistuksia tähänkin liittyen. Sitten kohta 16. Täällä puhutaan tutkimu, viitataan tutkimukseen palkkakehityksen liittyen. Haluaisin nähdä tämän tutkimuksen ja sitten tämä Euroopan European Fiscal Board peräänkuuluttaa yhdenmukaista eurooppalaista politiikkaa Tähän liittyen tulen esittämään tarkistuksen. Yhtä lailla tarkistuksia tulen esittämään juuri talousarviopolitiikan merkityksen korostamista. Ja sitten mitä tulee maakohtaisen suositusten täytäntöönpanoon, meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot ovat täysimääräisesti tässä mukana. Me tiedämme, että tämä ylhäältä alaspäin lähestymistapa ei toimi ja tähän liittyen tulen esittämään tarkistuksia. Ja näihin suosituksiin liittyen toteaisin vielä sen verran, että nämä suositukset pitäisi linkittää erinäisiin rakenne- ja rahastoihin. Mielestämme tämä ehdollisuusjärjestelmä ei välttämättä toimi. Ja sitten vielä yksi asia, jonka otin esille jo aikaisemmassa vaiheessa, ja jotka eivät välttämättä kuulu tällaiseen tekstiin, jossa käsitellään ohjauskaudesta. Meidän täytyy näin alkuun keskittyä keskeisimpiin asioihin ennen kuin ohjausjakson liittyvää lähestymistapaa lähdetään vielä paisuttamaan. Ja mitä tulee aggressiivisiin verosuunnitteluun, minun mielestäni tämäkin on tärkeä asia, mutta eihän ohjausjakso ole tarkoitettu tämän tyyppiseen toimintaan. Ja sitten viittaukset monivuotisiin rahoituskehyksiin on keskusteltu paljon juuri näistä tehdyistä leikkauksista, mutta minun mielestäni ohjausjaksossa ei tällaisiin tarvitse viitata, tai tekstissä, jossa käsitellään ohjausjaksoa, niin ei tarvitse tällaisiin viitata. Kiitoksia. Kiitos Tom Saderluones seuraavaksi Eserän nimissä. Kiitos. Herra Sille ei valitettavasti päässyt paikalle, joten minä luen hänen kommenttinsa. Herra Sille haluaisi kiittää esittelijä tästä mietinnöstä Esittelijä on tunnistanut aivan oikein useita ongelmia. Herra Sille on samaa mieltä huolen aiheesta, että on väärin siis leikata kohesion varoista. Ja tämä ei vastaa ollenkaan EUn tavoitetta alueellisesta ja sosiaalista kohesiosta. samalla herra Siile haluaisi kiinnittää huomioon siihen, että euroalue ja EU koostuvat useista maista, tässä mietinnössä ilmeisesti useassa kohdassa viitataan keskiarvoon ja keskiarvo ei välttämättä aina ole äh, hyödyllinen, kun yritetään tuoda esille myös eroja eri jäsenvaltion välillä ja herra Siile on sitä mieltä, että tietyissä kohdissa mietinnössä voitaisiin äh, mennä hieman enemmän yksityiskohtiin. Herra Siile ymmärtää, että tässä puhutaan äh, verotuksen harmonisoinnista. Se on kiistalainen aihe mutta siinä mietinnössä ei kuitenkaan mm, viitata parempaan veron kantoon. Sitä voitaisiin monissa jäsenvaltioissa parantaa. Herra Sile haluaisi korostaa vielä sitä, että esittelijä vaatii kasvu- ja vakaussopimuksen joustavoittamista. Siitä on tullut muotia ja tietysti tarvitaan jonkinlaista liikkumavaraa, mutta pitää olla varovainen, mitä toivoo. Jos otetaan liikaa liikkumavaraa mukaan, niin se saattaa sitten kyseenalaista koko vakaus- ja kasvusopimuksen. Vielä viimeiseksi ja tärkeäksi kommentiksi nyt on oikea aika toteuttaa tärkeät uudistukset, kun talouskriisi on ohi, mutta tietyt jäsenvaltiot eivät edelläkään halua näihin sopeutuksiin ryhtyä. Herra Siile on sitä mieltä, että nyt on jäsenvaltioiden aika ryhtyä näiden kotiläksyjen tekemiseen. Herra Siile on, odottaa innolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja tämän mietinnön edistämistä. Kiitos Sander. Sitten Karlen Nagdegal, alle ryhmän nimissä. Kiitoksia. Kiitokset myöskin tästä tekstistä. Minun mielestäni tämä on hyvä pohja tuleville keskusteluille keskusteluissa lähdemme katsomaan komission suosituksia jäsenvaltioiden suuntaan ja tärkein suosituksen osio liittyy tavoitteen asetteluun. Meidän täytyy vahvistaa taloutta ja varmistaa sitä kautta, että ei synny kriisiä, kun vastoinkäymisiä syntyy. Kun taloudellinen tilanne on parantunut, niin meillä on nyt mahdollisuus toimia tällä tavalla. Aina täytyy siis katto korjata, kun ei vesi vettä sada, näin meillä päin sanotaan. Mutta meidän täytyy pyrkiä muistamaan myöskin se, että monetkaan suositukset eivät ole ö, tulleet huomioitua. Tämä on käsittämätöntä, koska mehän tiedämme, että nyt on tarkoituksena yksinkertaistaa näitä rahoituksellisia määräyksiä. Mutta meidän täytyy myöskin sosiaaliturvaan panostaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että nykypolitiikka on väärä. Tämän politiikan myötä olemme ajautuneet näihin ongelmiin. Ja tästäpä syystä vetoankin siihen, että tunnustettaisiin hyvin toimiva ö, taloudellinen tilanne. Yrityksethän työtä tarjoavat, eivätkä maiden hallitukset ja hallintokoneistot. Eli hallinto tasolla ei pitäisi pistää rahaa menemään, vaan varmistaa vain, että yritykset voivat todellakin toimia. Eli meidän ei pitäisi heittää kapuloita rattaisiin. Niin meidän täytyy varmistaa, että toiminnalliset olosuhteet yrityksille, yrityksille ovat mahdollisimman suotuisat. Tämä on tärkeä asia ja tältä pohjalta saamme talouden kukoistamaan. Eli paljon työtä ja keskusteluja on vielä aiheeseen liittyen käytävä ja mielenkiinnolla niitä jään odottamaan ja toivottavasti yhteistyö sujuu mallikkaasti. Kiitoksia. Kiitos Karelin vihreiden varjoistettelun Ernest Urtason. Kiitos. Me pidämme hyvänä tätä esitystä esittelijältä. Tältä puolta voidaan käydä hyvää keskustelua euroalueen taloushallinnosta ja meidän ymmärtää, mikä poliittinen tilanne tässä nyt on. Messenburgin julistuksen jälkeen on ollut vähän myönteisempiä. Isotlaan Ranskan ja Saksan euroaluekannan ottoa, niin se oli vähän epämääräinen, mutta kuitenkin siinä edistettiin tarvittavia uudistuksia. Tämä on eri henkinen kuin huippukokouksen Eh, päätös lykätä keskustelua euroalueen uudistamista joulukuulle ja tähän olisi hyvä ehkä puuttua tässä tekstissä. Meidän mielestämme tämä on siis hyvä perusta, mutta haluaisin korostaa joitain seikkoja, joita pidän tärkeinä. Meistä on hyvä, että täällä on tämä verotusosio. Tarvitaan todellakin hyvin kunnianhimoista toimintaa. Tämä koskee maakohtaisia suosituksia ja tarvitaan hyvin toimivia työmarkkinoita ja sosiaalisia oikeuksia. Myös investointi. Osio voimme yhtyä vihreiden kannalta tarvitaan julkisia investointeja ja mm, eri vaikutuksia. Mielestämme täältä puuttuvat myös tietyt seikat. Haluaisimme että täällä mainittaisi myös EBn rooli ja EKPn mahdollinen rooli olla mm, viimeinen mahdollinen laina ja tietyissä tapauksissa, jos on jotain erityisiä mm, yhteyksiä, kuten työttömyysmekanismi ja sitten on jo kuultu, että EKP aikoo peräytyä joistain perinteistä poliittisista toimista, mutta tämä voi vaikeuttaa elpymistä ja sitten komissio ei selkeästi pyy, puhutu CSRiin ja unohdetaan Pariisin ilmastosopimus. Emme myöskään ymmärrä, mitä eläkejärjestelmään ja sitten korruptiosta on paljon vaikeuksia ja sen takia on tärkeää puuttua korruptioasioon eurooppalaista näkökulmasta. Haluaisin siis näiltä osin parantaa tätä tekstiä. Oh, nachdem Miguel Viegas Miguel Viegas ei ole paikalla. Haluaako olla Bermejo puhua hänen puolestaan? Ei. EFDDn edustaja Bernard Moro ei ole myöskään paikalla. Barbara Kappelin, Kappelin äh, sijaiseksi ei ole myöskään tullut kukaan, joten haluaisin äh, antaa vielä äh, Pervas Peresille loppupuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä siis tässä keskustelussa korvaan Yk Bajeta. Tässä puututtiin niihin mm, juuri niihin asioihin, joita, joita mainitsin, nimittäin maakohtainen vaikutukset suositukset, ne kuuluvat siis EUn talouden ohjausjaksoon. Sen puitteissa niitä siis annetaan. Maakohtaiset suositukset ovat siis jatket tätä seurausta EUn talouden ohjausjaksolle, joten herra Baye aivan oikein myös puhuu tästä yleisestä järjestelmästä. Ja sitten vielä näistä tavoitteista, kestävän kehityksen tavoitteista. Herra Van den Kandelare tätä kommentoi. Ja myös kollega Urtasun. Maakohtaiset suositukset ovat todellakin täytäntöönpanon väline, sillä pannaan, niillä pannaan myös täytäntöön eurooppalaista strategiaa. Meidän on katsotaan, miten täytäntöönpano sujuu jäsenvaltioissa ja me tarvitsemme koherenssia. Pitääkö tämä keskustelu sitten käydä erillään muiden EUn välineiden täytäntöpanosta ja ennen kaikkea e-, erillään tästä keskustelusta, joka koskee tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä. Mielestäni kyllä pitää tässä puhua myös kohesiopolitiikasta. Sillä on oma paikkansa maakohtaisessa suosituksessa, sillä me emme voi toteuttaa onnistunutta politiikkaa käyttämällä vain yhtä välinettä. Ja sitten verotuskysymyksistä, niistä tuli myös kommentteja. Varmasti saadaan herrat Siilen kanssa myös sopimus aikaiseksi, mitä tulee veronkantoon. Hän äh, puhui veronkantoa koskevista tarkistuksista. Ei voida myöskään kuitenkaan kyseenalaistaa siis verotuksen suurempaa harmonisointia. Tässä kaikki en nyt puhu pidempää, sillä kaikilla on varmasti tämän kokouksen jälkeenkin vielä paljon tekemistä, joten äh, varmasti jatketaan keskustelua sitten joskus esittelijän kanssa. Kiitos Pervans. Ja seuraava, tätä seuraavaa aikataulu on sitten sellainen, että ähm, aika, äh, tarkistukset pitää antaa 10. heinäkuuta mennessä ja sitten keskustelemme äh, elokuun lopulla näistä tarkistuksista ja sitten äh, keskustelemme kansallisten parlamentin kanssa lokakuussa ja äänestämme myös lokakuussa täysistuntoäänestys pidetään sitten lokakuun toisella täysistuntoviikolla. Ja sitten esityslistan kohdassa kahdeksan ei ole muita asioita, joten esityslistan kohta yhdeksän, nimittäin seuraavat kokoukset, ne pidetään maanantaina 9. heinäkuuta kello 15-18.30 ja keskiviikkona 11. heinäkuuta 9.30 ja 2.30 sekä torstaina 12. heinäkuuta 9.30. Haluaisin vielä huomauttaa, että me jatkamme tässä salissa kokousta yhdessä budjettivaliokunnan kanssa ja meillä on täällä vieraanamme Euroopan komission varapuheenjohtaja Katainen. Ne, jotka eivät jää tänne tätä kokousta varten, toivotan hyvää illan jatkoa ja me varmasti ähm, pidämme pöykkuja kaikille belgialaisille. Kiitos.